Useat valiokunnat ovat päättäneet aloittaa toimielinten väliset neuvottelut 69 C-artiklan mukaisesti kohta 1 työjärjestyksessä. Näin, näihin liittyvät mietinnöt ovat täysistunnon verkkosivuilla nähtävissä ja otsikot julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjoissa artiklan 69 C kohta 2 jäsenet ja poliittiset ryhmät, jotka vastaavat ainakin keski suurta alimmaismäärää voivat torstaihin ensimmäinen päivä maaliskuuta tein sitä pyyntöjä, ja jotka liittyvät näitä äänestyksiä ja neuvottelujen al- aloittamiseksi, mikäli tällaisia pyyntöjä tulee, niin valiokunnat voivat neuvottelut aloittaa.